hyvät kollegat. Sitten aloitamme yhteisen valiokuntakokouksen talous- ja rahasioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksen valiokunnan välillä. Ja toivotan tervetulleeksi puheenjohtajan kansalaisvapauksen valiokunnasta. Ensin esityslistan hyväksyminen, onko siihen huomautettava? Esityslista on siis hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Ilmoituksia ei ole. Tai ilmoitan, että komission jäsen Jurova tulee Strasbourgiin 15. toukokuuta maanantaina. Ja se on meidän suuri ilo, että hän on keskuudessamme. Pervanche, oliko sinulla jotain? Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä toinen äh, hylkäävä äh, äänestys todennäköisesti, joka tapahtuu, on tärkeä viesti komission suuntaan. Pahoittelen, että koskaan emme ole voineet keskustella tästä kahdessa valiokuntakokouksessamme. Nyt haluan sitten käyttää tilasta hyväkseni niin äänestystä. Haluaisin sanoa suoraan ja ääneen, mikä komission ehdotus on, jonka tässä hylkäämme. Kyse on luettelosta, jossa on vaan mainittu Bosnia, Herzegovina, Afganistan, Etiopia, Irak, Laos, Syyria, Uganda, Vanuatu, Jemen, toisessa luokassa Iran ja Pohjois-Korea vain on mainittu. Ja tämän, sitten komissio on vain korvannut Kujanan, Gianan Etiopialla. Meidän pitää nyt käydä tätä keskustelua ja luonnollisesti haluan onnitella siitä, että komissio lopultakin hyväksyi ja suostui keskustelemaan jäsenten kanssa, mutta kun ajatellaan, miten tämä kaikki on tässä tapahtunut, niin on erittäin tärkeää, että kaksi valiokuntaa, me mukaan lukien täysistunnon valiokunta, pitävät kiinni painostuksestaan ja hylkäävät tämän komission ehdotuksen. It's a pleasure for me to say that I fully... Minä täysimittaisesti tuen sitä, mitä sanoit. Ja toisaalta täytyy muistaa, että kansalaisvapauksien valiokunnassa on paljon työtä, meillä on paljon työtä. Ja meidän täytyy sitten sovittaa yhteen näitä aikatauluja, kun haluamme tulkkauksen tällaisiin äänestyksiin. Ja siksi jo sanoikin, että komission jäsen Jurova tulee kokoukseemme Strasbourgissa ja toivottavasti siellä on vähintään yhtä paljon ihmisiä läsnä sitten Strasbourgissa kuin täällä nyt silloin saamme ehkä Jurvan uudelleen miettimään strategiansa tässä tärkeässä kysymyksessä. Oliko muita kommentteja? Ei. Eli kohta kolme. Äänestys. Kiitoksia oikeiston tuesta. Ja sitten... Niin, koeäänestys. Ensin koeäänestys. still uh, 15 people missing pressing. 15 ääntä puuttuu vielä, painakaa mitä tahansa nappia. Tällä hetkellä vielä vasta testataan näitä äänestyslaitteita. Ovatko kaikki äänestäneet? Lamberts ja Weizsäkä. Ei pidä olla liikaa vihreitä tai sosialisteja. Äänestys päättyy. No niin, ihan hyvältä näyttää. Eli kohta yksi puolesta. Ai haluatko tehdä kaiken sähköisesti? No emme me ole näin kyllä tehneet, mutta jos kansalaisvapauksen valiokunta näin haluaa, niin... No, sain tämän Libe-valiokunnan puheenjohtajalta, eli teemme nyt mieliksi Libe-valiokunnan jäsenille. Eli kohta yksi äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohdat kahdesta neljään. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistukset 1 ja 2. Ah, hetkinen. Johdotosan viitteet 1-6. ja Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistukset 1 ja 2. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdotusopitteet 7 ja 8. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johtosan kappaleet A-G. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. kappale H, tarkistus 3. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksi lisääntä puolesta, eli 48 puolesta 47 vastaan eli hyväksytty. Eli sitten ei tarvitse äänestää alkuperäisestä tekstistä. Jos kameramies menisi vähän pois tieltä. Anteeksi, en nähnyt siellä. Ai te äänestitte vastaan. Ymmärsivät kaikki nyt, että jos puheenjohtaja ei tiedä, kenellä ei ole äänestyskorttia, niin ei puheenjohtaja voi ään laskea niitä ääniä. Eli ehdottaisin, että äänestämme tästä nyt uudestaan. Eli tarkistus kolme. Ne, tai niin ensin. Siis kenellä ei ole äänestyskorttia? Weizsäcker, Lamberts, Ai, onko täällä nyt kortti vai? Aha, No, eli uudelleen tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestämme alkuperäisestä tekstistä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Vaitsekä vastaan, Lamberts vastaan. Eli hylätty. Sitten johdantosakappale I, alkuperäinen teksti, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 5. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli ei tarvitse äänestää alkuperäisestä tekstistä. Ja sitten vielä tarkistus 6. SD on pyytänyt kohta kohta äänestystä, eli ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy selkeästi hylätty. Ja sitten äänestämme tästä tekstistä näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Von Weizsäcker puolesta, Lambert puolesta myöskin. Tämä täytyy nyt merkata vain. Äänestys päättyy selkeästi hyväksytty. Kiitoksia. Muita asioita ei ole. Nähdään Strasbourgissa ja hauskaa illanjatkoa.